Uh, so could I invite you to uh, take your places? Voisitteko ystävällisesti istuutua? Tervetuloa tähän iltapäivän kokous Olen pahoillani siitä, että tämä on varsin ahdas huone. Emme ole oikein tottuneet tähän tällaiseen äh, jotka ovat kiinnostuneita äänestämään, niin jääkääpä tänne huoneeseen, mutta sitten jos teillä on jotakin muita asioita, niin valitettavasti tänne ei sitten oikein meinaa mahtua, mutta se ei kuitenkaan ole meidän vikamme. Voisitteko ystävällisesti hiljentyä tätä kokousta aloittelemaan? Ennen kuin aloitamme äänestämisen, Rova Ryyle, joka on tämän vuoden budjettiesittelijä, kysymys on uudesta menettelystä, on pyytänyt saada käyttää puheenvuoron erään asian suhteen, joka on aika kiireellinen ja se onkin hyvin tärkeä kysymys niin, että kollegoiden suostumuksella haluaisin antaa Rova Ryylelle puheenvuoron tästä uudesta äh, menettelytavasta. Äh, Haide, ole hyvä, sinulla on puheenvuoro. Aivan lyhyesti. Meillähän on nyt äh, Lissabonin sopimus voimassa ja, ja sen kautta me olemme saaneet budjetista uusia oikeuksia. Eli meillä on nyt yksi käsittely ainoastaan ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt lisäoikeuksia on. Ja sitten on vielä eräs erityispiiri, piirre, kun komissio valittiin näin myöhään, niin se ei enää ehdi omia suuntaviivojaan vuodelle 2011 antaa, joten me olemme nyt etujunassa. Eli me olemme ensimmäiset, jotka otamme kantaa tähän budjettiin ja meidän täytyy nopeasti toimia. 4.3. äänestetään budjettivaliokunnassa ja jos me haluamme meidän valiokunnastamme eh, jotain sinne vielä tuoda mukaan, niin se täytyy hoitaa, hoitaa koordinaattoreiden avulla ja kautta. Jos haluamme omat näkemyksemme mukaan, niin toivon, että koordinaattorit kiinnittävät huomiota näihin määräaikoihin, joita meillä on asiassa. Um, Meillä on myöhemmin tuossa koordinaattoreiden kokous, niin että varmasti voimme yksityiskohtaisen keskustella siitä silloin, mutta on hyvin tärkeää, että kaikki valkunnan jäsenet tietävät tästä vedellä olettavasta menettelystä. No niin, minä joudun nyt pyytämään niitä ihmisiä, jotka eivät voi istua täällä, niin poistumaan huoneesta, koska valitettavasti emme voi sallia keskustelua täällä huoneessa. Itse asiassa meillä on olemassa kuunteluhuone myöskin, koska meidän täytyy voida todella keskittyä tähän hyvin monimutkaiseen vaikeaan äänestysrupeamaan, joka meillä on tässä edessä. Ai, anteeksi, tänään iltapäivällä kuuntelu tilaa ei olekaan aamulla se oli, mutta näin ollen pyytäisin ihmisiä, jotka joutuvat seisomaan ainakin pysyttelemään hiljaa. Kiitos. No niin, sitten menemme äänestämään Rova Schaldemosen lausunnosta ja käytämme äänestyskortteja. Yleensä käytän niitä aina, mutta erityisesti silloin, jos äänestyksen tulos on tarkistettava. Ja ää, ähm, pyytäisin teitä nyt ensin kokeilemaan järjestelmän toimivuutta. Voisitko laittaa korttinne koneeseen? ja tällä tavalla voimme saada tämän järjestelmän toimivuuden tarkastettua. Kuka siis äänestää EPP-ryhmän puolesta? Kuka äänestää ei Rova Gebhard. Kuka äänestää EPP-ryhmän puolesta? Äänestäkääpä nyt. Nyt EPP-ryhmän jäsenille äänestys alkaa. Tänään näemme, kuinka paljon teitä on. 17. Teillä voi olla vain 14 ääntä, kuka kolme, ketkä kolme eivät aio äänestää. Voisiko joku nyt laittaa korttinsa takaisin, että saamme täyden luvun? EPP, kuka ei äänestä vielä? 16, vielä kaksi. Kuka ei äänestä EPPstä? Jaa, nyt on päästy jo 17. 16 oli äsken, mutta tänne taitaa ilmaantua lisää ihmisiä koko ajan. 16 ollaan edelleen. No, meillä ei valitettavasti ole koko päivää aikaa odotella. 14. Selvä. Ja 13. So one more can vote. Vielä yksi lisää mahtuu äänestämään. No, selvä EPP. Varmistakaa, että teitä on 14. Seuraavaksi SD-ryhmä. Nyt teidän äänestyksenne alkaa. Kuka puoltaa? Rova Gebhard. Kymmenen tähän mennessä. Kymmenen kymmenestä aivan loistavaa hienoa järjestäytymistä. Sitten liberaaliryhmä, nyt ALD-ryhmän jäsenten äänestys alkaa. Kaksi. Onko siinä kaikki? Neljä. Hyvä juttu. Neljä. Sitten vihreiden ryhmän äänestys. Kaksi, kolme. Sitten EKR. R Kolme ja neljä. Minä en äänestä. Kolme. Seuraavaksi GUE. Kaksi. Ja Stassen, Stassen äänestääkö hän? Teillä on kuitenkin äänestysoikeus kaksi ilmeisesti sitoutumatonta herra Salvini ei taidakaan olla paikalla. No hyvä, kiitokset. Olemme valmiita. Aloitetaan äänestys. Ja Rova Schaldemose, haluatteko sanoa jotakin ennen kuin tämä äänestys alkaa? Pari huomiota. kort øh, takke for... Ehkä ihan lyhyesti haluaisin kiittää kollegoja erinomaista yhteistyöstä. Ehkä lopputulos ei ole täysin mieleeni, mutta jotenkin haluaisin kiittää kaikkia teidän yhteistyöstä ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana asioita työstämässä. Meitä oli tässä hyvin paljon selvää on se, että myönteisessä hengessä hyvin moni lähti miettimään sitä, miten elintarvikeita pitää jatkossa merkitä. Eli kiitos kaikille, jotka antoivat panoksensa. Good, okay. Well, I... Kiitos, hyvä juttu. Olette tehnyt valtavasti työtä kompromissien suhteen. Tämä varmasti helpottaa äänestystä. Rouva Saldimonsen mietintö siis. Kompromissi ykkönen, artikla 1, kohta 3 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja se tarkoittaa sitä 109 raukeaa ja sitten mennään artiklaan 11. 11 saldimuosolta puolesta. Meidän täytyy tarkistaa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 19 puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjää, hyväksytty. Sitten artikla 2. Meillä on suullinen muutosesitys viidentä poliittiselta ryhmältä ja siitä varmasti haluatte äänestettävä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 112 raukeavat ja sitten menee tarkistukseen 12 Skaldemooselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi suullinen tarkistus 2. Suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. 113 raukeaa, tarkistus 13 Schaldemoselta puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi artikla 3. 115 Karasilta puolesta vasta, tyhjä hylätty. Samanlaiset 114 ja 14 puolesta. Tämä täytyy tarkistaa kortilla. Äänestys alkaa. Äänestämme koneellisesti 14 ja 114 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21.15.1 äänin. Seuraavaksi 116 McClarkinilta puolesta. Ja jälleen kerran tarkistamme koneellisesti 116 McLaakinilta. Puol- äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 21 äänellä, 15 vastaan 0 tyhjää. Seuraavaksi artikla 4. Eh, ho un problema con la scheda. Quando voto negativo mi dà il colore del positivo. E... Niin meillä on täällä pieni ongelma, eli kun äänestän vastaan, niin täältä tulee kuitenkin myönteinen väri ja nyt minun puolesta ääntä ei hyväksytty. Ryhmänne oli kuitenkin puolesta, joten tämä ei muuttane tätä äänestyksen tulosta. Minä artiklaan neljä. Itse asiassa näitä äänestyksiä ei sitten millään lailla ää, tallenneta. 117 on poisto ja otetaan tämä suoraan koneella. Äänestys alkaa 117. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta 29 vastaan 0 tyhjää. 118 McLaughlinilta puolesta vastaan hylätty. Ja onko kukaan halun, halusiko kukaan sitä tyhjää? Seitsemän. Kompromissitarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja näin ollen 119, 120, 21 ja 72 raukeavat ja menemme äh, tarkistuksen 122 Koratsivildin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi artikla 8. 15 Saldemouselta puolesta vastaan se, äh, tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 123 McClarkinilta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 124 De Jongilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja tyhjää. Ja 16 Schaldemoselta puolesta ja otetaan tämä koneellisesti saman tien. 16 Saldemoselta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 16 vastaan ei tyhjää. Tarkistus 16 Saldemoselta. Otetaan se koneellisesti saman tien. 17 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta 24 vastaan 0 tyhjää. 125 todennäköisesti raukeaa, koska tämä on lisäys. Senpä takia menemmekin tarkistukseen 18. Äänestys alkaa. Tämä on koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. 18.18. sen takia tämä ää, hylätään. Seuraavaksi artikla 9 ja tarkistus 19 Saldemoselta. Otetaan se koneellisesti. 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty 23 puolesta 14 vastaan. 126 Karasilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 Schaldemoselta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 127 on sellainen, josta meidän tarvitsee äänestää. Se on kielellinen tarkistus. Seuraavaksi 21 ja 28, jotka ovat täysin samanlaisia Schaldemoselta ja Karassilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 Schaldemoselta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 129 De Jongilta puolesta vastaan. Tämäkin on hyväksytty suurella enemmistöllä. Kompromissi kolmonen. Viideltä poliittiselta ryhmältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja se tarkoittaa sitä, että 131, 130 ja 132 ja 133 kaikki raukeavat minun mukaani. Ja äänestämme 134, joka on Engelin ehdottama poisto puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi artikla 10, tarkistus 23 Schaldemoselta puolesta. Otetaan koneellinen tarkistus. 10, artikla, tarkistus 23, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 14 vastaan hyväksytty. 135. Artiklaan 11 McLaakinilta puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi artikla 12, tarkistus 24 Saldemoselta. Voitaisiinko äänestää tämä koneellisesti? 24 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta 14 vastaan kaksi tyhjää. Artikla 13. 136 De Jongilta. Ehdotan koneellista äänestystä. 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 10 vastaan ei tyhjää. Seuraavaksi tarkistus 25 Schaldemoselta puolesta vastaan tyhjää. Selvästi hyväksytty. Ja seuraavaksi artikla 14, joka on kohtakohdalta äänestys tai jaettu äänestys. 139 de Jongilta. Ja näette tuosta äänestysluettelosta, kuinka tämä jaetaan ensimmäiseksi. Otetaan äh, tämä ensimmäinen osa, kuka on puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, 139 puolesta, vastaan, hylätty. Seuraavaksi menemme suulliseen tarkistukseen kolme. Muutoin kaikki muut artiklat tuohon 14 raukeavat ja voimme mennä siis suulliseen tarkistukseen kolme. Eikö niin, Rouva Schaldemose? Siis suullinen tarkistus kolmonen puolesta. Suullinen tarkistus kolmonen vastaan tyhjää hyväksytty. 27 ja 143 äh, raukeavat ja 28 Charles de Moselta. Otamme koneellisen äänestyksen tästä. Tarkistus, tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 18 vastaan. 144 Engeliltä puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. 145 Lionilta puolesta vastaan hylätty. 146 De Jongilta 146 Dingiltä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 Saldemoselta. Ehdotan koneellista äänestystä. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta 23 vastaan ei tyhjää. Ja näin ollen 147 raukea. siis raukeaa selvästi. All right, so sorry, amendment does stand. Okay, so we, we vote on... Näin ollen äänestämme kuitenkin 147. Selvä. Yksi 147 äänestys alkaa. Kodellinen äänestys siis, tarkistus 147. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 17 vastaan. Seuraavaksi suullinen tarkistus 4. Kuka on puolesta? Vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 148 Mandersilta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Artikla 15. 149 De Jongilta puolesta. Uskon, että tämä on hyvä ottaa koneellisesti. 149 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 19 vastaan. Näin ollen tämä meni nurin valitettavasti. Näin kävi herra De Jong. 150 puolesta vastaan. Hylätty. 151 artiklaan 16 Schmidtiltä puolesta Ehdotan koneellista äänestystä. Äänestys alkaa. Tarkistus 151. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 17 vastaan kaksi tyhjää. Seuraavaksi artikla 17, 152 Di Jongilta. Äänestys alkaa. Äänestämme tästä koneellisesti. Äänestys alkaa siis 152. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 23 vastaan. Ei tyhjää. Sen takia menemme 153 tarkistukseen Karassilta puolesta vastaan hylätty. Jos itse asiassa joku haluaa äänestää tyhjää, niin kertokaapa se sitten erikseen, koska en taida erikseen, erikseen niitä kysellä. 154 komilta puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi herra Karas ja Weiss Gerber, heidän lisä tarkistuksen 155-156 raukeavat ja menemme 157, joka on tarkistus De Jongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 158 McClarkinilta puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 30. Se rauennee Rova Schaldemoselta. Sen takia siirrymme tarkistukseen neljä, kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja näin on 159, 160 61 raukeavat kaikki. Ja menemme artiklaan 20. Tarkistus 32 Schaldemoselta. Moselta. Puolesta. Ehdotan koneellista äänestystä. 32 Schaldemoselta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta 26 vastaan. Näin ollen menemme tarkistukseen 164-65 Engeliltä ja McLaakenilta. Ne ovat täysin samanlaiset puolesta. Vastaan. Hylätty. Seuraavaksi 163 de Jongilta puolesta vastaan. Myös hylätty. Seuraavaksi 166 Koratsabildilta on vedetty pois. Sen takia menemme seuraavaksi äänestämään varsinaisesta tekstistä artiklassa 20. Ja kysymys on jaetusta äänestyksestä, kuten EPP on pyytänyt. Siis näette, kuinka tämä jakautuu. Ensimmäinen osa alkuperäisessä tekstissä näkyy tuossa teidän äänestysluettelossanne puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja toinen osa lienee parasta äänestää koneellisesti toisesta osasta. Äänestetäänpä sitten. Toinen osa puolesta. Puolesta. Kukaan vastaan. eikä tyhjää ääniä tullut. Senpä takia tämä meni ihan hienosti. Sitten artikla 21, 167 Karasilta puolesta vastaan hylätty. 168 Karassilta puolesta vastaan myös hylätty. Seuraavaksi menemme artiklaan 22. 33 Schaldemoselta puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on selvästi hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 5 Viltiltä ja De Jongilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja näin ollen 170 raukeaa ja menemme seuraavaksi Artikla 24, tarkistus 34 Schaldemoselta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Artikla 25, tarkistus 171 De Jongilta puolesta. Tarvitsemme tähän varmasti konetarkistusta. Äänestys alkaa. 171 tarkistus. Äänestys päättyy hyväksytty. 21 puolesta 17 vastaan, ei tyhjää ääniä. Seuraavaksi artikla 29, joka on jossa ensimmäisenä Karasien tarkistus 173 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 172 Charles puolesta ja tarvitsemme koneellisen tarkistuksen tähän. 172 koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta 17 vastaan kaksi tyhjää. 35 Saldemoselta puolesta. Otetaanpa tässäkin koneellinen ää, tarkistus. Tarkistus 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta 13 vastaan ei tyhjää Seuraavaksi suullinen tarkistus 5 puolesta. Puolesta vastaan hyväksytty. Näin ollen Siirrymme seuraavaksi tarkastukseen 37 Schaldemoselta. 37 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. Ja ilmeisesti De Jongin tarkistus sen takia raukeaa. Seuraavaksi tarkistus 38 Schaldemoselta Moselta puolesta. Vastaan Voisimme tarkistaa tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 38. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta 21 vastaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 108 de Jongilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus, Engelin tarkistus kahdessa osassa. Äänestämme ensimmäisestä osasta koneellisesti. Ensimmäinen osa 179, Engelin tarkistusäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta, 14 vastaan. Seuraavaksi toinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 180 raukeaa, samoin alkuperäinen teksti, ja menemme tarkistukseen 182 Karassilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 123 McLaakinilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 39 ja 121 Schaldemoselta ja Juvanilta ja Abadilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkoitus 40 Charles puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 Saldemoselta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Joo, 41 raukeaa. Selvä. Soka, anteeksi, Rova Chaldemose. Siis 24 seuraavaksi, eikös niin? Olen pahoillani tuosta. No niin, siis tarkistus 24. McLaakinilta puolesta. Vastaan. Hylätty. Seuraavaksi Tarkistus 42 Schaldemoselta puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi artikla 30 ja Karassin tarkistus 125 jaettuna äänestyksenä ensimmäinen osa ja koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Puolesta vastaan hyväksytty toinen osa nyt otamme koneellisen äänestyksen toisesta osasta. 185 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Voisitteko äänestää pikkuisen nopeammin? Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty 21 puolesta 17 vastaan. Olemme nyt seuraavaksi artiklassa 31, kompromissitarkistus 6. Puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi aika moni tarkistus raukeaa ja menemme 196 tarkistukseen Kreutzmannilta. Siis 196 Kreutzmannilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi orallinen, su, suullinen tarkistus 6. Puolesta suullinen tarkistus 6. Otetaanpa koneellinen tarkistus. Siis suullinen tarkistus 6 puolesta. Itse asiassa tämä on EPPn ehdotus ollut alun perin, mutta nyt he ovat kai sitä vastaan. Ja ovat vetäneet siis vetäytyneet pois. Suullinen tarkistus 6, SDn ja EPPn esittämänä, mutta EPP on vetäytynyt pois, mutta kuitenkin tarkistamme tämän koneellisesti. Mutta haluaako EPP nyt kuitenkin omaa tarkistustansa puolustaa? Meillä on enää 39 äänestävää jäsentä ja 40 korttia kuitenkin. Jaa. All right. We can't see who's here, but uh, are we, are we up to 30? Onko meitä nyt 39? Ja no nyt äänestys päättyy. Se on hylätty 16-19 äänin ja kaksi tyhjää. Näin ollen siirrymme Schaldemosen tarkistukseen 44, koska äh, koko tämä äh, suullinen äh, tarkistus äh, raukesi, tai meni nurin, ja nyt sitten 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta 20 vastaan kaksi tyhjää. Seuraavaksi Turusen äh, tarkistus. Tarkistamme tämänkin koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 198. Tuntuu siltä, että äänestys etenee aika hitaasti tänään iltapäivällä. No, äänestys päättyy kuitenkin ja tämä on hylätty 10 puolesta 24 vastaan. Seuraavaksi 100, 201 Lajonilta ja tästä koneellinen äänestys. Siis 201 tarkistusäänestys päättyy hylätty puolesta 7 ääntä ja vastaan 30 ääntä. Seuraavaksi kaksi kaksi Weizgerberiltä ja Kreutzmannilta. Chairman. Työjärjestyspuheenvuoro. Tekstistä otettu pois pakollinen ja haluamme laittaa siihen vapaaehtoinen Ehkä May olisi siis parempi kuin shall. Siis kun kysymys on rasvosta, suolasta äh, ja äh, sokerista, shall olisi varmasti parempi äh, ja loogisempi tämän kieliopillisen muodon mukaisesti. Onko tämä suullinen tarkistus vai ei? Teidän on tehtävä, jos haluatte niin näin tätä muuttaa suullisen tarkistuksen. Voin hyväksyä sen vain, jos muutkin ryhmät sen hyväksyvät. Rova Schaldemosen. Is that all right for you then? sir? to any other, anybody, any, are there any objections to Mrs. Kratzer-Biltz or amendment? Excuse okay. me, could you, I need to... Niin anteeksi, haluaisin vielä kuulla sen, mitä sanoitte. Voisit Uh, uh absolutely. As we are proposing to move from mandatory... Ehdotamme, että ei puhuttaisi enää pakollisesta, vaan vapaaehtoisesta ilmoituksista, niin tästä logisena seurauksena olisi se, että emme laittaisi tämän shall, vaan verbin mei, eli sanoisimme, että elintarvikeilmoitus seuraavista seikoista, eli energiasisältö, rasva, tyrtyneet sokerit ja suola voidaan mainita tekstissä seuraavalla tavalla ja niin poispäin. Eli voidaan. Okay. Right. So I put... Jos tämä sopii kaikille, niin näin ollen äänestämme tarkistuksesta 202 tällä tavalla, kun sitä tässä äsken muutettiin. Ja luulen, että varmasti parasta on ottaa koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. 202 muutettuna äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 8 vastaan niin kymmenen tyhjää. Näin ollen 199 raukea ja 200 raukea ja menemme näin ollen tarkistukseen 203 rouva Turuselta. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi artikla 32 Tarkistus 204 Weizgerberiltä ja Kreutzmannilta puolesta vastaan hylätty. 205 Turuselta puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 13 puolesta 24 vastaan 2 tyhjää. Uh, so we now take amendment 186 by Mr. Huang Nok. Sitten 186 Huang Nokilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 Karasilta puolesta koneellinen tarkastus vielä. 187 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 23 puolesta 15 vastaan, ei yhtään tyhjää. Tässä tapauksessa 188 ja 45 raukeavat ja pääsemme artikoluiden kahden kappaleen kaksi ja sitten tarkistus 206. Niinkö? Niin. Eli äänestämme Tuuruusen poistosta 206 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkastus 46. Eikö näin? Charles de Mooselta puolesta. Vielä koneellinen tarkistus. Tarkastus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19, 19 eli hylätty. Ja sitten 208 edustaja Komilta puolesta vastaan hyväksytty. 207 ja 209 raukeavat näin ja menemme 47, eikö näin? Vai eikö? 47 Chaldemonselta puolesta, tai ehkä vielä Tarkistetaan tämä 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 17 vastaan. Ja sitten 210 Huang Nokilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 210. Koneen äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty 12 puolesta, 27 vastaan. Artikla 33, tarkistus 211, Karasilta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 212 Weisgerveliltä ja Kreuzmannilta äänestys alkaa. Koneäänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.18 äänin. Ja sitten 34 artikla, kompromissi, tarkastus 7 puolesta, kompromissi 7 vastaan, hyväksytty. Ja näin pääsimme artiklan 216 34 artikla kappaleeksi A, 216 puolesta vastaan ja hylätty. Artikla 218 puolesta vastaan hylätty. 49 Schaldemoselta. Aloitamme koneäänestyksen artiklasta 49 Charles Äänestys päättyy. 19, 19 eli hylätty. Ja sitten tarkoitus 50 Schaldemoselta. Koneäänestys. Koneäänestys alkaa. Artiklasta 50. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta, 18 vastaan, ei yhtään tyhjää. 219 komilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 Kreutzmannilta puolesta vastaan hylätty. Kaksi samansisältöistä tarkastusta 51 Charles de Monsolta ja 220 de Jongilta. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 24 vastaan. Tarkastus 221 Karas puolesta vastaan. Hylätty 222 McClarkinilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkastus 52 Schaldemoselta puolesta. Katsotaan vielä koneellisesti. 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24-15 äänen. Ja nyt sitten 53 Chaldemonselta. Koneäänestys alkaa. Tarkastusta 53. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 24 vastaan. Tarkastus 223 Weisgerber ja Kreutzmann puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 Karasilta puolesta. Katsotaan vielä koneäänestyksillä. 224 Karas. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 ääntä puolesta, 23 vastaan. Ja 225 Kreutzmannilta puolesta vastaan hylätty. Ja sitten artikla 35, tarkastus 226 Karasilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 McClarkin puolesta vastaan hylätty. 228 Kreutzmannilta puolesta vastaan hylätty. 229 koneäänestyksellä Syvanilta ja Abadilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 19 vastaan. Näin siis 54 raukeaa tarkastus 55 Schaldemoselta. Koneellinen tarkastus vielä. Äänestys alkaa. 55. Äänestys on käynnissä. Te siis puollatte. No, mutta koneesti tämä kuitenkin nyt vielä tarkistetaan. 54 raukesi, 55 olette puolesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta ja 5 vastaan. Tarkistus 230. Tästä näistä myös 230 suvannilta ja Abadilta. Koneäänestys. Äänestys alkaa 2.30. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20.19 äänin. 56 Chaldemoselta. Tämä katsotaan vielä koneellisesti. 56 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.17, eikä ääniä. Näin siis 231 raukeaa, 57 vedetty pois, eli pääsimme kappaleeseen 6. Ja meillä on Karasin tarkistus 232. Äänestys alkaa Karasin ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 17 vastaan. Näin siis kaikki tarkistukset kappaleeseen 6 raukeavat, koska koko osa 6 on poistettu. Näin pääsimme 249, eikö näin? Eli kappale 7 muutama sivua jäljempänä. Eli kaikki nämä raukeavat tältä väliltä. Eikö näin, professori Lemose? Eli nyt olemme kappaleessa seitsemän, jotta voitte tämän täältä löytää. Ja äänestämme tarkistuksesta 249, Karasilta 250, Abadilta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 18 vastaan. Näin siis tämä kappale on käsitelty, mihin nyt mennään. Onko 25? Seuraava kohta Nyt kun myös kappale 7 on äänestetty pois täältä, niin pääsemme tarkistukseen 251 Karasilta. Eli olemme nyt artilassa 53, tarkistuksessa 251 puolesta. Va- vastaan. Hylätty. 68 Charles de Monse äänestys alkaa. Koneäänestys 68 kohdasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 16 vastaan. Ja sitten 252. Eikö näin? 252. Paiskerberiltä kahdessa osassa. Eli äänestys alkaa ensimmäistä osasta perustetta 252. Äänestys alkaa ensimmäisestä osiosta koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 10 puolesta 26 vastaan. Eikö tämä nyt tarkoita sitä, että toinen osa raukeaa? Äänestetäänkö siitäkin? Äänestetäänkö siitäkin? Eli siis toinen osio. Koneellisesti äänestämme nyt 252 toisesta osasta. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta 15 vastaan yksi tyhjääni. Ja sitten Lionin ehdotus 253. Sekin on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen kohta äänestyksessä, eli puolesta, vastaan, hyväksytty. Toinen osa sähköisesti 253 toinen osio. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 5 puolesta 33 vastaan. Ja sitten Pääsimme 69 siis raukeaa täältä. Näin pääsimme liitteeseen 1. 254 karasinta puolesta vastaan hylätty. 255 Weisgerberiltä puolesta. Weisgerberi ja muut ja vastaan. Tämä on ymmärtävästi myös hylätty. Ja sitten liite 2 McClarkin 256 puolesta vastaan hylätty. Liite 3 258 Charles de Monselta puolesta vastaan hyväksytty. 259 Karasilta puolesta vastaan hylätty. 70 Shaldimoselta puolesta vastaan hyväksytty. 71 Shaldimose puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 McClarkinilta puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten liite 6, 264 Karasilta liite neljä siis. Ja niin tässä meni väärinpäin nämä romalaiset numerot, kun kello on näin paljon. 264 tarastus. Äänestys alkaa. Koneäänestys siis. Tarastus 264. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta 15 vastaan. Herra Karas, siinä meni yksi teidän puoleltanne läpi. Hyvä. Ja sitten 72 Charles puolesta Ei, anteeksi, anteeksi. 72 ja 267 ja 73 raukeavat ja sitten päästään 260 Kreutzmannilta puolesta vastaan hylätty. 261 ja 265, Weisgerber ja Karas. Saman sisältöiset tarkistukset puolesta vastaan hylätty molemmat. Tarkistus 262 De Jongilta puolesta vastaan hylätty. 268 Tuunun Honsteinilta puolesta. Konetarkistus vielä 268 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty 21, 18 äänen. 74 siis raukeaa ja näin pääsemme kohtaan 263 Weiskerberiltä puolesta vastaan hylätty. 263 Weisgerber. Katsotaan vielä koneellisesti. 263. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21, 17 äänen. 266 Karasilta. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 269 Tuonon Honsteinilta puolesta vastaan hylätty. Olen pahoillani, herra, herra Rovatuun. 75 Chaldemoselta äänestämme puolesta vastaan hyväksytty. Liite 5. 76 Chaldemoselta puolesta vastaan hyväksytty. Ja kompromissi kaksi, tai siis nyt pääsemme jo liitteeseen kuusi, vihdoin olemme täällä. 77 tarkastus Schaldemoselta puolesta vastaan hyväksytty. 78 Schaldemoselta puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin liitteessä, liitteessä kahdeksan olemme jo 271 Karasilta puolesta vastaan hylätty. 272 McClarkin. 272 McClarkinilta puolesta vastaan. Onko tyhjää? Hylätty. Rouva Weisgerber. Imitaten, hier ist ein Tässä on nyt yksi virhe tarkistuksessa 2070 liitteeseen 5, koska tästä olisi pitänyt äänestää, tai siis ei olisi pitänyt äänestää, jos kompromissi on hyväksytty ja näin siis äänestys tuli kuitenkin pakolliseksi. Tässä on näistä kopioista. Eli siis tästä pitää nyt äänestää joka tapauksessa. Äänestysluettelon mukaan, jonka esittelijäkin hyväksyi, tai siis tämä sopii. Teille sopii sitten, siitä äänestetään. No, tässä tapauksessa voimme palata siihen. Eli 270 Weisgerberiltä puolesta vastaan Hyväksytty. Ja nyt sitten 273, McClargenin toinen tarkistus puolesta vastaan. Hylätty. 79 Charlie Moose puolesta vastaan. Hyväksytty. Korotsa Bilton vetänyt tämän pois. Ja sitten liite 11. Nyt ehkä menivät oikein nämä roomalaiset numerot. 275 Karasilta. Äänestys alkaa koneellisesti 275 Karasin tarkistusehdotus. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta 16 vastaan. 276 Karasilta puolesta vastaan hylätty. Ja sitten liite 12, 277 karasilta puolesta. Katsotaan vielä koneellisesti. 277 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 21, 14 ja kaksi tyhjää. Ja sitten liite 14, 278 Karasilta puolesta vastaan hylätty. Tarkastus 279 McLarkinilta puolesta vastaan hyväksytty. 280 Koratsa Bildiltä puolesta ja vielä koneellinen tarkistus 280 Äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 25 vastaan. Ja sitten artikla 281 Karasilta puolesta vastaan hylätty. 282 Weisgerveriltä ja Kreutzmannilta. Katsotaanpa vielä koneellinen tarkistus. 282 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 17 vastaan. Ja sitten johdantosan kappaleet. Yksi Charles Monsolta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkastus 80 De Jongilta. Kohta kohdalta äänestystä on pyydetty. Eli äänestys alkaa ensimmäistä osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 21.17 ja yksi tyhjä ääni. Ja sitten toinen osa, tarkastusta 80, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Neljä puolesta kolme vastaan ja niin yksi tyhjä. 21 Kreutzmannilta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kaksi Chaldemoselta puolesta vastaan, hyväksytty. 82 De Jongilta puolesta vastaan, hyväksytty. R tarkastus kolme Chaldemoselta. Katsotaanpa koneellisesti vielä kolme Chaldemoselta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24-15 äänen. Ja sitten kompromissi tarkastus 8 puolesta vastaan. Hyvä, Näin kaikki muut osat johdantosankapuolesta 25 raukeavat ja 86 on vedetty pois. Eli 87 nämä Clarkinilta on seuraava puolesta vastaan hylätty. Tarkastus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarastus 5, Charles de Mose puolesta tai avammekin koneäänestyksen Charles de Mosen. Ehdotus, tarastus 5, äänestys päättyy, hylätty 12 puolesta 26 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Ja sitten 18 Turuselta, 29 Turuselta äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 12.5.26 puolesta vastaan. Ja sitten suullinen tarkastus 7 puolesta vastaan hyväksytty. Johdan tuossa 28 Charles Mooselta puolesta katsotaan koneellisesti. Tarkastus 6, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 12 puolesta 26 vastaan. Ja sitten 90 korotsa Biltiltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22, 16 ääneen. De Jongin tarastus 91 raukeaa. 92 korotsa Bild. Äänestys alkaa tarkistuksesta 92. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 3 vastaan hyväksytty näin. Ja sitten 93 McClarkin puolesta vastaan hylätty. Tarkastus 94. De Jong puolesta vastaan hylätty. Charles de Mose, tarkastus 7. Koneellisesti vielä tarkistuksesta 7 Charles de Mose. Ja äänestys päättyy. Hylätty 12 puolesta 27 vastaan. 95 Hangnokilta puolesta. Vielä sähköinen tarkistus. Äänestys alkaa 95 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty 12 puolesta 27 vastaan. 36 kohta tarkistus 96 Leijongilta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26.13 äänin. Ja sitten kompromissi tarkistus 9. Kuka puoltaa sitä? Kuka vastustaa? Tyhjä, hyväksytty ja näin kaikki muut tarkistukset tähän kappaleeseen raukeavat ja pääsimme yksin olla kolmeen Koratsa Bildiltä. Tarkistus 103. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy 103. Ja hyväksytty 21, 18 tuloksella. Ja sitten on uusi kappale Charles de Moselta, 9. Äänestys alkaa tarkastuksesta yhdeksän. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta ja 22 vastaan kaksi tyhjää ääntä. Sitten meillä on johdantoson kappale 39, 104 tarkistus Koratsa-bildiltä. Äänestys alkaa. Kyseessä on 104 siis. Jaha, no siinä tapauksessa menemme kompromissitarkastukseen 10. Kuka puoltaa sitä? Vastaan. Hyväksytty. Näin pääsemme sitten 107 Kreutzmannilta puolesta vastaan hylätty. Ja sitten viimeinen 108 Kreutzmannilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja ennen kuin menemme lopuäänestykseen koko esityksestä, annan puheenvuoron esittelijälle, joka voi kertoa jotain tästä äänestyksestä. Charles Mose. Øh, er Hyvät äh, kollegat, nyt saan eh, tässä puhua ja haluaisin sanoa, että tämä tulos, erityisesti kappaleet 6 ja 7, jossa me äänestimme jäsenvaltioiden mahdollisuudesta eh, ottaa käyttöön lisää ohjeita kansanterveyden nimissä, niin tässä on nyt mahdotonta meille se, että me tukisimme tätä lausuntoa mietintöä täysin. Siksi täytyy äänestää vastaan. On olemassa parannuksia, mutta tämä kohta oli meille kaikkein tärkein, siksi meidän täytyy äänestää sitä vastaan. Okay, well, I think... Uh, no, ymmärrän. Kyllä, että olette tähän pettynyt. Mutta sanoisin omasta puolestani, että kiitos siitä valtaista työmäärästä, joka tähän on mennyt. Ja tämä on tietysti lausunto ja valtaasti poliittista työtä tässä on vielä tehtävänä ja teidän että tulette sitä tekemään. Tämä on ollut todella tärkeä työtä ja joskus esittelijät joutuvat aika vaikeaan asemaan. Nyt siis, vai Kratsevilt, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Niin, kaikki varjoesittelyyn pitää puhua. Lyhyesti vain eh, jälleen kerran haluan toistaa, kuinka mukava yhteistyö Kristelin kanssa oli. Kenties olette kuulleet joidenkin äänestyksen aikana sanovan, että he äänestävät omista tarkistuksistaan. Haluan todella kiittää kollegoita ja EPPtä siitä yhtenäisyydestä, että olette osoittaneet. Jotkut kollegat itse asiassa luopuivat ovista tarkistuksistaan ja me vedimme pois joitakin omia tarkistuksiamme sen takia, että saataisiin aikaiseksi kompromissi ja yhteinen kanta tällä valiokunnassa ja sen takia äänestimme joidenkin sellaisten tarkistusten puolesta, joita esittelijä Osu esitti. Ja mielestäni tämän joustavuuden pitäisi tulla palkituksi. Haluan kiittää EPPn kollegoita tästä. Kiitokset puheenjohtaja. Well, let's move to the final vote the still has... Mennään nyt loppuäänestykseen, sillä meidän pitää vielä tehdä lopunne hyväksyntä ja teidän pitää valiokunta äänestää siitä. Eli nyt loppuäänestys kone äänestystä käyttäen. Eli nyt aloitamme äänestyksen. Luvut kirjataan hyvin ylös. Loppuäänestys alkaa ja loppuäänestys päättyy. Ja näin hyväksytty 21 puolesta 15 vastaan ja kolme tyhjää. Tämä lausunto. Kiitos oikein paljon teille. Tämä oli ensimmäinen kokemus nyt minulle pitkästä äänestyksestä ja haluaisin erityisesti kiittää esittelijää ja myös kaikkia työntekijöitä, sillä tässä on suuri työmäärä. Now we have a lot of other votes to do, so... Täällä on paljon muitakin äänestyksiä, eli pyytäisin niitä, jotka täältä ovat poistumassa, että poistuisivat nopeasti ja äänettömästi sillä meillä on nyt tärkeitä omaloite mietintöjä ja muita, joista pitää äänestää. Seuraavana kohtana meillä on Rova Heedin oma aloite mietinnön hyväksyminen Uh, Mrs. Rova Head, haluatteko sanoa jotain ennen kuin äänestämme? Olkaa hyvä. Can I ask those that are leaving, please, to show respect for our work? Olkaapa hyvät ja kunnioitakaa meitä ja lähtekää hiljaa salista. Te voitte keskustella täällä ulkopuolella, koska tässä pienessä tilassa kuulemme kaiken. Nyt sitten Rova Head kertoo tästä. Kiitoksia. Olen hyvin iloinen, kun huomaan, kuinka paljon eh, tämä asia on kiinnostanut, tämä kuluttajamarkkinoiden tulostaulu. Me olemme saaneet hyvin monta tarkistusehdotusta tähän, ja tämä kertoo meille siitä, että kysymys on tärkeä. Haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä henkilökuntaa ja kaikkia avustajiani. Niin ja kaikkia kollegoita tästä valiokunnasta ja haluan myös varjoesittelijöitä kiittää. Me olemme yrittäneet eh, tähän nyt laatia kompromisseja ja olemme onnistuneet eh, siinä melko hyvin. Uskon, että tästä nyt tulee hyvä tulos, koska kysymys on niin tärkeä meidän täytyy sitten katsoa, että kuluttajan suojasta tulee hyvä jatkossa. Uh, thank you. I think, um, Kiitoksia. Ehkä varjoesittelijäkin haluaisi sanoa jotakin tähän kohtaan. Sì, grazie signor Presidente. Innanzitutto ringrazio la eh, relatrice collega. Kiitokset Kiitokset esittelijälle, kiitokset Rova Heedille, koska todella äh, tässä teemme todella hyvää yhteistyötä ja tämä hänen äh, mietintönsä on todella hyvä. Tällä tavalla annetaan paremmat mahdollisuudet äh, kuluttajille nauttia oikeuksistaan. Teimme hyvää yhteistyötä, vaikkakin kenties jossakin kohdissa äh, äh teemme ehdotuksia, jottei tästä mietinnöstä tulisi epätasapainoinen suhteessa kansalaisiin, jotka ovat kuluttajia, mutta myöskin työskentelevät yrityksissä, pk-yrityksissä, sisämarkkinoilla olemme halunneet ottaa huomioon ne, jotka tuottavat, mutta samalla olemme halunneet myöskin ottaa huomioon sisämarkkinoilla sen mikä on ihmisten oikeus ja mitä odotuksia on. Olemme halunneet välttää sen, että lähtisimme tekemään päätöksiä kuluttajien sijasta, koska joskus, jos haluaa äh, tehdä asiat liian hyvin, niin saattaa mennä aivan liian pitkälle. Ja vaarana on se, että annetaan aivan liian tiukkoja suuntaviivoja. Me yritimme ää, äh, ää, äh, ottaa kaikkein hyödyllisimmät seikat mukaan tänä kriisiaikana ja olemme pyrkineet myöskin siihen, että jo olemassa olevia instrumentteja ja rakenteita valvottaisiin ja myöskin sitä, että todella kuluttajat voisivat niitä käyttää. Lopuksi vielä pyytäisin että, ähm, että voisin esittää kaksi suullista tarkistusta, millä oli hiukan ongelmia käännösten kanssa. Mielestäni niissä tarkistusten ähm, merkitys muuttui täysin. Äh, kysymys on julkisesta hallinnosta. Äh, siihen laitettiin sen sijalle julkinen viranomainen. Sen takia mielestäni olisi tarpeen muuttaa tätä tekstiä vielä järkevämmäksi, koska muutenhan tämä sitten vie aivan eri suuntaan näitä tarkistuksia. Okay, well, I think, uh, are you proposing... Niin, uh, onko teillä tarkoituksena nyt tehdä siis uh, suullinen tarkistus vai ehdotatteko, uh, oletteko siis tässä äänestyksen aikana vielä tekemässä suullisia tarkistuksia? En oikein saanut selvää äsken. Chiedo scusa, propongo di farli e quindi... Niin, minä ehdotan, että voisin nyt tuossa eh, esittää, mutta tietysti konsensuksen hengessä. En halua muutoksia äänestyslistaan, haluaisin esittää ja katsoa, ovatko muut samaa mieltä. And the rapporteur have to accept. Minä muistutan siitä, että esittelijän täytyy tämä hyväksyä, muuten emme voi äänestää. Ja siksi onkin parempi aina tehdä nämä aikaisemmin eikä vasta äänestystilanteessa. No sitten äh, siirrymme tähän, tähän äänestykseen. Kappale yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten numero 17, Hosfo puolesta vastaan. Tämä on hyväksytty. Sitten kappale 2, numero 18, Rochefort puolesta meidän täytyy tämä varmaan sähköisesti tarkistaa. Meillä on nyt liian monta äänestäjää järjestelmässä. Voisimmeko nyt tarkistaa, kuka täällä äänestää? Meillä on yksi ylimääräinen äänestäjä. Have we got too many liberals voted? We have five liberals now. Right. Four. Four. Four. We have a lot of liberals, but they're not all voting. right, we still have one too many. No, meillä on edelleen yksi liikaa. Kuka, kuka se on? Tämä on... Voimmeko nyt aloittaa uudestaan? Tämän äänestyksen hylkäämme ja otamme sen uusiksi. Siis nyt on 39. Okei, nyt meillä on 39 ihmistä äänestämässä ja 36 äänestää siis. No okei, nyt äänestys siis päättyy. 20 kautta 18 on hyväksytty. Eli sitten Kanfinin se raukeaa. Tulemme numeroon 20 puolesta. Ja jälleen kerran äänestämme sähköisesti. 39 äänestäjää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 19 äänellä. Kappale 4, 21, Ivanova puolesta vastaan Hyväksytty. Kappale 5. Motti Komi puolesta vastaan. Hyväksytty. 30, 23 puolesta vastaan. Ty, hylätty. 24 kanfään puolesta vastaan hyväksytty. No, it was defeated. No? Ah. was voted. Pascal All right, with uh, All right, okay. Actually, we shouldn't have, apparently we shouldn't have voted on 24. Meidän ei olisikaan pitänyt äänestää 24 ollenkaan, koska sehän raukesi silloin, kun 22 äänestettiin. No, siirryn kappaleeseen 6, 25, Motti ja Komi puolesta vastaan hyväksytty. 26 raukeaa, sitten 27, tässä on lisäys Rova Ivanova puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus numero yksi. Tämä tehdään nyt kohta kohdalta äänestyksenä. Osa yksi puolesta vastaan hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Tämän tarkistamme koneella. Siis kompromissin osa kaksi. Nyt äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan hyväksytty neljä. Koneäänestys. Tässä äänestys on menossa kohdasta neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa viisi. Otamme sen koneella. Äänestys päättyy. 33 puolesta. Eli tämä on nyt aivan oikea kompromissi ollut. Harvoin kompromisseista tällaista kohta kohdalta äänestystä tehdään. Ja nyt kun kompromissi on hyväksytty, menemme numeroon 32. Pupakis puolesta vastaan. Hyväksytty. 7b numero 33 puolesta. Otetaan tämäkin koneella. Numero 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta 20 vastaan. Sitten 34 puolesta vastaan hylätty. Kappale 8 numero 35 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 8 uusi numero 36. Tästä me äänestämme koneella. Eli tämä on tarkistus 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta 19 vastaan. Kappale 9, Mottikomi, numero 37 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kappale 10, Mottikomi puolesta. Meidän täytyy tarkistaa tämä koneella. Me olemme numerossa 39. Ehkä tätä ei tarvitsekaan tarkastaa. Siis koko ajan muutatte. No. Onko äänestys auki? Okei, otetaan nyt koneäänestyksellä tämä. Nyt äänestys päättyy. aivan selkeästi hyväksytty 34 puolesta. Yleensä on minulla on helppoa, jos tiedän, miten äänestetään. Roy Gebhard on selkeä, mutta herra Schwab on aina välillä vähän niin kuin vaikea selkoisempi. Ja onhan se hyvin vaikea herra Schwab olla koordinaattorina, mutta tässä me voimme mennä nopeammin, jos saan ihan selvät merkit, missä mennään. Kanfin tämä on lisäys. Numero 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 18 vastaan. Sitten siirrymme numero 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 22 vastaan. Kappale 11. Numero 42. Motio Komi. Äh, niin. Kukaan puolesta? Vastaan. No, nyt se oli minä. Hyväksytty. Sitten 41 raukeaa. Ja me tulemme kompromissiin numero kaksi. Tässäkin on kolme eri osaa. Kohta kohdalta äänestetään. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Yksimielisesti hyväksytty. Osa kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 vastaan 17 hyväksytty. Sitten osa kolme. Kolmas osio. Kuinka puolesta vastaan. Ei tyhjiä, se on hyväksytty koko kompromissi on sitten hyväksytty. Ja sitten me menemme kompromissiin numero kolme, ja tämä on kappaleessa kohdassa 15 puolesta vastaan. Kukaan ei vastusta, kukaan ei äänestä tyhjää, se on hyväksytty. Nyt edistymme hyvin ja sitten siirrymme numero 51 Nyt täytyy tässä mennä monta sivua eteenpäin. Numero 51 Kanfin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 20 vastaan hylätty. Sitten Kreutzmann on vetänyt omansa pois ja me menemme numero 55 puolesta Puol- vastaan hylätty. Sitten sitten numero 58, Anna Head puolesta vastaan hyväksytty. Rochefort numero 56. Täällä on lisäys, muutaman sanan lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Pupakiselta sitten toisia lisäyksiä puolesta vastaan hyväksytty. Siis 56 ja 7 hyväksyttiin molemmat. 59, minä vedän sen pois. Make it uh, more clear to indicate. Tässä piti vain eh, selittää virallinen tieto, se piti selventää, mutta vedän sen pois. No sitten tulemme numeroon 60, Kanfan kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osio puolesta vastaan hyväksytty. Sitten osa kaksi. Tämä äänestetään koneella, numero 60, osa kaksi Äänestys päättyy. Hylätty. 33 vastaan, kolme puolesta. 61 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten numero 62. Äänestys alkaa. Numero 62. No, nyt näemme, että te olette puolesta. Nyt äänestys alkaa. Kohdasta 62 äänestys päättyy. Hyväksytty 31 äänestä puol- ääntä puolesta kuusi vastaan. Sitten 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 18 puolesta 20 vastaan. Numero 65 kappaleessa 27 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta. Anteeksi, se raukeaa. 67 puolesta vastaan hyväksytty yksimielisesti. 60 kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 29a-kappale. Tässä on nyt kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Osa kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan. No, sinähän et näe taaksesi. Hylätty. Kappale 31, numero 71 puolesta meidän täytyy tämä katsoa koneella. Numero 71 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 17 vastaan. Sitten kappale 32. Moti ja Komi numero 72 puolesta vastaan. Hyväksytty 73 minä haluan tämänkin vetää pois, koska kaikki vastustavat ylimääräistä hallintotyötä ja se on se syy, on, miksi tämä on parempi vetää pois. Kiitoksia. Sitten 74, se on minulta. Toivon, että puolatte sitä. To- toivon, että EPPkin tätä kannattaa. Kiitoksia, kiitoksia. Ja kuka on minua vastaan sitten, minun tarkistus? ei tyhjä, joten tämä on hyväksytty. 64 Rova Head puolesta vastaan hyväksytty. 75 puolesta vastaan hylätty. 76 Kreutzmannilta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrymme numeroon 80 puolesta. Äänestämme koneella. Äänestys on alkanut numerosta 80. Äänestys päättyy. 23 puolesta 15 vastaan. Ja sitten Numero 81, Motti ja Komi. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Halusitteko jotain sanoa? Allora di poter fare l'emendamento orale. Niin puheenjohtaja, minä haluaisin nyt esittää tämän suullisen tarkastuksen, joka liittyy tarkastuksen 82 tämän kappaleeseen Eli tässä pyydän, että tämä alkuosa, jos puhutaan julkis, julkisista viranomaisista, niin viranomaisten sijaan pitäisi puhua sellaisista julkisista laitokset, jotka tarvitsevat palveluita. Pitää tehdä selväksi, että puhutaan sellaista palveluista, jotka liittyvät sairaaloihin jonkun verran kuljetuksiin, mutta kyseessä eivät siis ole yksityiset yritykset. Meidän olisi itse asiassa pitänyt ottaa tämä ensin, or pub, a eh, public authority Tämä oli tämä alkuperäinen. Siis ehdotatte toista sanamuotoa siihen. Rova Head, onko tämä teidän mielestänne hyväksyttävää? Yes. No. Ei. Ja, herr ordförande. Puheenjohtaja, hän, hän voi tämän muutoksen tehdä, jos hän haluaa. Niin, meidän täytyy nyt tätä uudestaan tarkastella. Voitteko sanoa uudestaan? Credo, credo che ehm, occorra una precisazione, poiché il termine... Niin, meidän pitäisi vähän täsmentää siis tätä yhtä seikkaa. Tämä käsite otettiin mukaan joihinkin kappaleisiin, tai siis joihinkin tarkistuksiin. Kyseessä ei ollut korvaaminen – vaan mukaan otto. Voin lukea teille tämän tekstin, mutta se on minulla kyllä italiankielisenä edessäni. Eli voin lukea koko tämän tarkistukseni ja myös tämän minun lisäysehdotukseni. Te siis lisäsitte tänne or a public authority, siis te haluatte muuttaa tätä. Integro, lo integro laddove si parlava esclusivamente di controversie insorte con professionisti. Niin, Täällähän puhuttiin ainoastaan riidoista ammattiharjoittajien kanssa ja minä haluaisin sanoa, että myös julkishallinnon kanssa, jotta voitaisiin välttyä käännösongelmilta englannin kielellä, niin puhutaan sellaisista organisaatioista, jotka kuuluvat julkishallinnon alaisuuteen, jotka tarvitsevat palveluita Me emme pystyneet ymmärtämään, miksi tässä oli erimielisyyttä ja havaitsimme, että ongelma liittyy kerta kaikkiaan tähän käännökseen, joka ei ollut alkuperäisen tarkastuksen mukainen. Eli siis me korvaamme tämän or publicly owned ja näin edelleen. Me otamme tästä nyt kuitenkin koneäänestyksen tästä suullisesta tarkistuksesta. Äänestys alkaa. sorry. Uh, amendment 83 by Mr. Kreutzmann. Sitten 83 Kreutzmannilta olen kappaleessa 40. Kreutzmannin tarkistuksesta äänestämme koneella nyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 18 vastaan, eli hylätty. Sitten Rochefort numero 84 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrymme kappaleeseen 44. Tässä on myös suullinen, suullinen tarkistus esittelijältä. Se on teille esitetty ja te tunnette sen. Ja nyt avaamme äänestyksen siitä kohdasta koneella. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 14 vastaan. Eli 85 raukeaa. Sitten siirrymme eteenpäin. se on hyväksytty. 87 puolesta vastaan hyväksytty. No sitten menemme johdantoosan kappaleisiin. Eh, tarkistus yksi puolesta. Tästä otamme koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. 18 puolesta 19 vastaan. Sitten tarkistus kaksi. Tästäkin äänestämme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista puolesta, 16 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Otamme tästä kone äänestyksen. Tarkistus 4 äänestetään koneella. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 23 vastaan. Tarkistus 5. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 5. Äänestys päättyy hyväksytty 19 puolesta 18 vastaan. Sitten numero 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 13 puolesta 23 vastaan. Sitten numero 7. Niin, tätä te puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Numero kymmenen Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 22 vastaan. Numero 11. Su questo avevo il secondo emendamento orale. Il secondo, la seconda richiesta era qui. Go ahead. Quindi sempre sul punto. Haluaisin tässä pyytää toista suullista muutosesitysmahdollisuutta tässä jälleen kerran haluaisin lukea tämän tarkistuksen pitää mielessä, että kuluttajien täytyy olla tilanteessa, jossa he ymmärtävät oikeutensa, kun on olemassa tiettyjä juridisia velvoitteita, jotka liittyvät julkiseen toimintaan tai julkiselta taholta tarjottuihin palveluihin, siis julkishallintoihin, jotta ei puhuttaisi julkisista viranomaisista suinkaan. Okay. All right. uh, the vote is open then on your... Äänestys alkaa tarkistuksestanne numero 11. Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 20 vastaan. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Numero 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus numero 14 puolesta vastaan Hyväksytty. E, sitten että varsinainen 14 raukeaa. Sitten menemme numeroon 15 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Haluatteko sanoa jotakin esittelijä? Nyt tulee äänestys, joka suoritetaan koneella. Äänestys alkaa koko mietinnöstä. Äänestys päättyy. 34 puolesta ei kukaan vastaan ja kolme tyhjää. Onnittelen esittelijää. Erinomaista työtä ja kiitoksia. Ja sitten muistutan teitä, että tämä on oma mietintö, joten tätä ei sitten muuteta perinteiseen tapaan. Tämä varmaankin menee sellaisessa muodossa e, e, nyt sitten e, täysistuntoon. Hyvä. Ja me siirrymme Turmesin mietintöön. Uh, one is on the Täällä on kaksi ehdotusta. Toinen koskee direktiiviä ja toinen asetusta. Eh, nyt tiedän, että edustaja Turmes, te olette odottanut pitkään vuoroon, niin haluatteko sanoa jotain? Minä haluaisin tässä yhteydessä yksinkertaisesti kiittää muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä Pavanovaa, Verniota, Syvääniä, Foxia, me olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä ja varmasti saamme äänestettyä monesta kompromissiehdotuksesta. Haluaisin kiittää heidän henkilökuntaansa, minun avustajieni ja haluaisin myös onnitella puheenjohtajaa. Teillä oli todella hienoja työntekijöitä meitä auttamassa ja tämä teki mahdolliseksi sen, että päästiin tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan, eikä muuta. Right, well, so we're ready to vote. So, uh... Just to remind you, we're on the directive first of all, because the two papers look a bit alike. Niin, ensin muistuttaisin, että me olemme ensin direktiivivaiheessa. Tämän artikla 11. Meillä on konsolidoitu tarkistusta SDltä, vihreiltä ja ECRltä. Kuka puoltaa? Ehkä mentäisiin nyt sähköisen koneäänestykseen tästä konsolidoidusta versiosta. Äänestys alkaa konsolidoitu tarkistus. Ja äänestys päättyy. Oliko täällä nyt oikea määrä? Uh, sorry, we had, we had more people voting. So... Niin, anteeksi, täällä oli liian paljon ihmisiä äänestämässä. Eli tarkistetaan vielä 40 äänestää. Haluaisin vain nyt todeta tämän, täällä on liian monta ääntä emmekä pysty nyt näkemään, mistä poliittisesta ryhmästä he ovat peräisin. Eli voisitteko nyt varmistaa, että teitä on oikea määrä? Yeah. There are, four, no, there are 40 people voting. So... Eli 40 edustajaa täällä nyt äänesti, eli jollain ryhmällä on liikaa edustajia. Jos Rova Heedke on, on taas paikalla, 41 kaiken kaikkiaan. Well, look, we'll have to, can we just check? No tarkistetaan nyt vielä. Ehkä voisimme nyt saada tämän äänestyksen loppuun vietyä ja katsotaan nyt EPPn puolesta äänestävien lukumäärä, ainoastaan EPP-läiset siis. We're now, we're now right, then, I mean, Nyt tämä on siis oikea määrä. So can all the EPP who were voting vote? And oh, now we're over now. We've, we've got 15. You have one too many. Teitä on vielä yksi liikaa. 14. No niin, se oli oikea määrä nyt sitten. Hyvä. Eli nyt sitten aloitamme äänestyksen. One. The vote is... Konsolidointitarkistus ykkönen. Äänestys alkaa. Right. The vote... Äänestys päättyy hyväksytty 19-18 äänin. Oli siis hyvä, että tarkistimme. Hyvä. Sitten menemme tarkistukseen 35 Foxilta puolesta vastaan hyväksytty. Turmes on vetänyt pois tarkistuksensa 6, 36, aika monta esittäjää puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 37 Vernio puolesta vastaan hyväksytty. 38 Verniolta puolesta vastaan hyväksytty. Artikla 27, tarkistus 39 Verniolta puolesta vastaan Ehkäpä tarkistamme tämän vielä. 39 Verniolta äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta 23 vastaan. Tarkistus 40 Verniolta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 15 puolesta 23 vastaan. 41 syvääniltä puolesta vastaan hyväksytty. 42, 43, 44, 45. Otamme ne kaikki yhtenä ryhmänä. Verniolta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 23 vastaan. 46 Verniolta puolesta vastaan hyväksytty. Näin ollen Turmesin tarkistus 7 raukeaa. Artikla 59. Nämä tarkistukset raukeavat, koska tuo konsolidoitu tarkistus hyväksyttiin. 4049 sitten sitten myöskin 48-49 raukeavat, kuten tuo 47kin. Ai eivät. Jaa, kyllä, Claude. Ymmärtääkseni ä, tarkistuksesta kolme on äänestettävä ja sitten kuitenkin vielä palattava tähän 48-49. Tarkistus kolme on viimeisellä sivulla, minulla sivulla 10. On noin. Tai liekö 9. Ensiksi pitäisi äänestää artiklosta ja sitten vasta johdanto kappaleista, koska johdanto kappaleilla ei ole sitä samaa juridista painoarvoa. En ole ihan nyt varma, että missä oikein mennään. Tuntuisi kummalliselta. Mielestäni meidän pitäisi äänestää näistä nyt saman tien. Selvä. No niin, 48 Parvanoijalta, Parvanovalta puolesta vastaan hylätty. 49 Weisgerberiltä ja äänestys alkaa. Tarkistus 49. Äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 22 vastaan. Sitten 65 artikla 951 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 50, ensimmäinen osa Parvanovalta. Niin tämä raukeaa kyllä, juu. Entäpä sen toinen osa sitten? Ja siitä voimme äänestää. Tarkistus 50, toinen osa. Siis ensimmäinen osa raukesi puolesta. Ehkä tarkistamme tämän koneellisesti. 50, toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 15 vastaan yksi tyhjä ääni. Seuraavaksi tarkistus 10, artikla 102, Turmesilta jaettu äänestys EPPn pyynnöstä. Ensimmäinen osa äänestämme puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa. Tässä koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta, 14 vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Näin ollen 52 raukeaa, 11 turmesilta puolesta vastaan. Hyväksytty 12 turmesilta puolesta vastaan. Hyväksytty 53 Verniolta puolesta. Ja tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa 53. Äänestys päättyy. Hylätty 16 puolesta 22 vastaan. Ja menemme seuraavaksi konsolidoituun tarkistukseen numero 2, SD ja vihreät ryhmiltä. Ja Claude. Uh, Täällä on suullinen tarkistus, joka on jaettu teille kaikille. Pitäisikö se kuitenkin lukea teille? No jos kaikki sen ovat nähneet ja hyväksytte sen, että tästä voidaan äänestää, niin en tiedä, muuttaisiko tämä nyt teidän äänestysaikomuksianne niin millä tavalla. Äänestämme tästä siis muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Konsoloiditarkistus on nyt siis hyväksytty. Näin ollen 13 on vedetty pois. 54 raukeaa. Artikla 106 seuraavaksi 55-56 tarkistukset ja äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 19.19 19. tämä meni nurin. 57-58 myöskin raukeaa, koska hyväksyimme konstoroinnin tarkistuksen 1. Sitten 14 turmiselta puolesta vastaan tyhjää, äh, vastaan hyväksytty. Sitten 59.61 ja ensimmäinen, tämä on siis jaettu äänestys ensimmäinen osa. Siis äh, 61 ensimmäinen osa. Puolesta vastaan hyväksytty. Toiseksi Vaskelberin tarkistuksen toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Foxin tarkistus 60 raukeaa. Sitten Foxin 62 puolesta vastaan hylätty. Artikla 107, 63 syvään niiltä puolesta vastaan hyväksytty. 64 syvään niiltä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Senpä vuoksi 15.65 raukeavat 17. Seuraavaksi puolesta Äänestys alkaa. 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta 11 vastaan yksi tyhjä ääni. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 66 syvänniltä puolesta vastaan Hyväksytty. Sitten mennään 19 turmisilta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi toinen osa tarkistusta, joka on myöskin syväni tarkistuspuolesta vastaan hyväksytty. 68 syväniltä puolesta vastaan hyväksytty. 69 syväniltä puolesta vastaan hyväksytty. 20 turmisilta puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 21 jaettu kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa, tarkistus 21, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty ääni 20 puolesta 16 vastaan yksi tyhjä. Toinen osa 21 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 70 Parvanovalta puolesta vastaan. Tämä täytyy niin tarkistaa. Tarkistamme tämän vielä koneellisesti. Parvanovan tarkistus 70 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 11 vastaan. Ja seuraavaksi menemme kompromissitarkistuksen 2 puolesta vastaan. Hyväksytty. 71 syväniltä raukeaa 72 puolesta vastaan. Hyväksytty. 22 turmesilta puolesta vastaan Tämä täytyy tarkistaa koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta 22 vastaan yksi tyhjä ääni. Artikla 2. Tarkistus 73 Jyväniltä puolesta vastaan hyväksytty. 74 Raptilta puolesta vastaan hyväksytty. 23 Parvanova puolesta vastaan hyväksytty. Johdatosan kappale 9, tarkistus 24 Parvanovalta. Ja nyt varmasti voimme tästä äänestää. No, äänestetään tästä nyt 24 Parvanovalta ja se raukesi, koska 23 ei hyväksytty ja konsolidoidun tarkistuksen ykkösen vuoksi emme äänestä myöskään 25. Nyt olemme siis tarkistuksessa 26 ja ykkönen puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 Verniolta puolesta. Ja se on vedetty pois. Vernion veti pois. Tarkistuksessa 27-28 Syväniltä puolesta vastaan hyväksytty. Johdatuksen kappale 17, tarkistus 29 Verniolta. Ja äänestys alkaa tästä tarkistuksesta 29. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 15 puolesta 24 vastaan. Tarkastus kolme Turmesilta puolesta. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 18 vastaan yksi tyhjä. Tarkistus 30 syvääniltä puolesta vastaan hyväksytty. 31 Verniolta. Se on vedetty pois. Selvä. Ja sitten loppuäänestys vielä. Ja tehdään se koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38 0 vastaan 1. tyhjää. Hienoa, herra Turmes. Kiitokset tästä. And we now move on to the regulation. Mr. Ja nyt sitten siirrymme käsittelemään tätä itse asetusta, jossa herra Turmes on myös esittelen. Claude, haluatko vielä sanoa tähän asiaan jotakin? Page 5, when you come to 60... Sivu 5, kun päästään 67, niin meillä on sulen tarkistus, joka on kuitenkin jaettu teille, eli voidaan toimia niin kuin äsken. The regulation amendment, uh, Mrs. Vanyo's amendment 13 is withdrawn. Siis 13 on vedetty pois. Menemme siis Jyvänin tarkistukseen 12 puolesta. Vastaan hyväksytty. 14 Weisgerberiltä puolesta vastaan hylätty. Ykkönen turmesilta puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi turmesilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 Verniolta puolesta vastaan hyväksytty. Kolmonen Turmesilta puolesta vastaan tyhjää ja Hyväksytty 16 Foxilta. Ja äänestys alkaa tarkistuksesta 16. The vote's closed. Vote's closed. That's carried by 24 votes to 50. Äänestys päättyy, eli hyväksytty 24 puolesta 15 vastaa ei yhtään tyhjää. Sitten se, seuraava Fox ja Weiskerron puolesta vastaan hylätty. 19 Fox Weiskerron puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21, 22 Weisberg ja Fox puolesta vastaan hyväksytty. 21 toinen osa Weisgerber puolesta koneellinen tarkastus 21. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 14 vastaan yksi tyhjään. Tämä siis raukea siis 23 ja 24. Nyt parvanvalta puolesta. Niin, suullinen tarkastus. Olkaa hyvä. Ensimmäinen virke, eli se tärkeä tieto, mitä tarvitaan lääkkeen käyttöön artikasta 11.59. Tämä pitäisi tästä poistaa tämä osio ja lopputeksti jäisi siihen. Niin, niin tämä ilmeisesti tuli jakoon. Tästä voidaan ilmeisesti äänestää. Kuka puoltaa tätä parvanovan muuttamaa tekstiä puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 25 Foxilta, artiklaan 27 puolesta vastaan hylätty. 26 Vernion. Äänestys alkaa. Vernion tarkastusta 26. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 24 vastaan. Ja sitten kompromissi ykkönen, konsoli, revidoitu teksti. Tehän saitte tämän tekstin Turmisilta, kun tämä olikin siis kompromissi, joka oli tässä. No, puolesta vastaan hyväksytty. 27 raukeaa, 28 Vernio puolesta vastaan hyväksytty. 4 turmes, tämä on raukeaa. 29 Vernio äänestys. Ei, se on siis vedetty pois, vedetty pois. 30 Vernio. Äänestys alkaa. Tarkastusta 30. Äänestys päättyy. Hylätty 14 poista 22 vastaan. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Hyväksytty. yksi, siis raukeaa. Sitten meillä on 32, 3 ja 4. Vedättekö nämä pois? Ne on siis vedetty pois. Vernion toimesta. Äänestetäänkö 35. Bernadette? Kyllä. 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 14 poista 23 vastaan. Ja sitten tarkastus 5 turmis puolesta vastaan. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 1 Tähän meillä on teksti ja tämä suullinen tarkastus tulee tähän, eli tämän puolesta vastaan hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt päästään artiklaan 2. Tarkistukset 7.37 turme syvään puolesta vastaan. Hyväksytty. 38 raukeaa Parvanovalta ja sitten Verni on 9 puolesta, ei se on vedetty pois. Näin siis päästään kahdeksikkoon Ryväniltä puolesta vastaan hyväksytty. Tarsus 10 Vernioa. Tämä ilmeisesti raukeaa, eikö näin? Vedetty pois, juu. Eli 10 vedetään pois, vai johtuuko se nyt siitä, että jo äänestettiin 26.11. 11 puolesta vastaan hylätty. Näin pääsimme loppuäänestykseen. Koneäänestys kokonaisuudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, ei yhtään vastaan ja yksi tyhjä ääni. Kiitos oikein paljon, Claude Turmes. Aplodit teille. This is a real incentive to, to do more. Näin tekee todella mieli laatia lisää mietintöjä lausuntoja. Niin, aina mielellään voitte tällaisia täällä tehdä tässä valiokunnassa. No niin, on selvää, että pitäisi vielä konsoloida myös ympäristövaliokunnan tekstejä. Ja sitten kaksi viimeistä lausuntoa. Busoin oma aloite mietintö solvitia koskien. Jos aiotte poistua lääketurvatoiminnan jälkeen, tehkää tämä hiljaa, että voidaan siirtyä Solvitin äänestyksiin. Bussoi, haluatteko käyttää puheenvuoron ensin? Very happy that my first report, uh, Olen todella iloinen siitä, että nämä monet kollegat ovat olleet kiinnostuneita ensimmäisestä mietinnöstä. Niin olen saanut paljon tarkistuksia, useampi niistä tuen ja mielestäni tästä on varmasti nyt kehkeytynyt hyvä mietintö kaikilla näillä lisukkeilla. Toivon, että äänestätte tämän puolesta ja haluan esittää suullisen tarkistuksen äänestyksen aikana, josta olen jo muiden puolisten ryhmien kanssa sopinut. Kiitokset myöskin varjoesittelijöille ja sihteeristölle sekä kaikille niille avustajille, jotka tämän mietinnön tekemisessä avustivat. Right, let's go then. No hyvä. Mennään nyt sitten töihin. Tässä on jo paljon äänestelty ja ollaan vähän jäljessä. Menemme siis pusoin äänestyksiin. Tarkistus kahdeksan, vai Pupakis puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän, vai Tun ja puolesta vastaan hyväksytty. Greg puolesta vastaan hyväksytty. 11 Jong ja muut puolesta vastaan hyväksytty. Roitovan puolesta vastaan Hyväksytty Styler puolesta vastaan. Hyväksytty. Grech puolesta vastaan. Hyväksytty. De Jong ja muut 12 puolesta vastaan. Hyväksytty. Pusutil vetonsvaliokunnasta puolesta vastaan hyväksytty. Kappale 6, 16 ruotava puolesta vastaan hyväksytty vetoomusvaliokuntapuolisuuttelu puolesta vastaan hyväksytty. Roituva 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 roituva pupaukis puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. Styler 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21 roitova puolesta vastaan hyväksytty. 22 Styler puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin siis päästään ihan tuonne 29, niinkö? 29 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten meillä on vetomusvalikunnan tarkastuksia. Voidaanko ne ottaa yhdessä? Vastustaako joku niitä? Eli siis kaikki yhdessä, kolmesta, 12 yhdessä, puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta ei vastaan ja hyväksytty Lokegaard 31 puolesta vastaan hyväksytty. Kappel 1232 De Jong ja muut ja nyt puolesta vastaan hylätty. Konto 3 Gre puolesta vastaan hyväksytty. 35 Styler, lisäys puolesta vastaan, hyväksytty. 34 Busoi, puolesta vastaan, hyväksytty. 37 Roitova, puolesta vastaan, hyväksytty. 38 ja 36 raukeavat. Ja sitten 39 Voidaanko ottaa kaikki roitavan edukset yhdessä vai ei? Ei. Kyllä. Joo. Eli yhdessä, 39, 40, 41, 42, 43 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 44 Kreutzmann puolesta vastaan hyväksytty. 45 Karas lisäyksenä Karas puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten johdatus on kappaleet yksi Kreutzmann puolesta. Voit ottaa kaikki yhdessä. Puheenjohtaja, eli siis kaikki yhdessä, kaikki puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten ainoastaan kokonaisäänestys koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Ja minäkin voin äänestää tältä osin. Minäkin äänestän, mutta haluan nyt siis olla solidaarinen ja laitan tänne korttini ja osoitan, että näin. Äänestys on päättynyt. Minäkin olen äänestänyt 34 puolesta kaksi vastaan ja yksi tyhjääni. Eli onnittelut, lämpimät onnittelut ensimmäistä ja hyvin tehdystä mietinnöstä. Ja sitten loppu viimeinen äänestys, Rova Tunnin toinen osio hänen työstään, eli uusi digitaalinen asialista. Haluatteko sanoa jotain? Ihan lyhyesti. Kuten herra Turmes tuossa aivan oikein sanoi, niin lausunnon sorvaaminen on oikein miellyttävää puuhaa. Tietystikin ajattelen tässä hyvää yhteistyötä Joanan sihteeristön ja ryhmän jäsenten kanssa, erityisesti Teresa Pinton ja Retsenden kanssa. Ja myöskin kovasti pidin työskentelystä varjoesittelyiden kanssa ja myöskin ITRE-valiokunnan kollegat herrat Kelli ja Lukas, kaikki varjoesittelijät olivat tässä työssä kovasti mukana. Uskon, että tällä tavalla varmastikin nyt parannamme ja nopeutamme tämän digitaalisen agendan kehittymistä ja tällä tavalla myöskin silaamme parempaa tietä Euroopan tulevaisuudelle. Uh, Kiitos ja sitten äänestyksiin. Kölliltä puolesta hyväksytty ja tun kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tun ja Keli neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi Pupankis puolesta vastaan hyväksytty. De Jong lisäyksinä puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan Tuun ja Keli puolesta vastaan hyväksytty. Roitova on vetänyt pois. De Jong. Tästä on äänestettävä. Äänestys alkaa. Tarkistus yhdeksän on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty 20 vastaan 15 puolesta. Pupankis. Tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. Roitova vedetty pois. Tämä raukeaa. Ja sitten tarkastus 11, Dion Kelly. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta 24 vastaan. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Moni näistä siis raukeaa. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan hyväksytty. Näin siis 21 lisäyksenä seuraavana puolesta. Vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta pitää äänestää koneellisesti. 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 13 puolesta 24 vastaan, 27 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappaleet, tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten kokonaisunto koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Tämä on nyt viimeinen äänestys tältä päivältä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta, yksi vastaan ja neljä tyhjää ääntä. Kiitos oikein paljon. Ja sitten haluaisin myös oikein lämpimästi kiittää teitä kaikkia, kaikkia esittelijöitä. Tähän meni aika paljon aikaa, mutta lämpimät kiitokset. Uh, what time finish then? were supposed to finish at 5.30. All right, okay. We'll have less interpretation. We still have a lot. Uh, um, Hyvät naiset ja herrat, tässä on nyt äänestetty niin pitkään, että aikaa on käytetty liikaa. Tähän meillä on tärkeitä asioita, joista Rova vielä haluaisi meille kertoa, eli ehdottaisin nyt koordinaattorille seuraavaa. Jos me käyttäisimme tänään vain puoli tuntia oman kokouksemme, näin antaisimme puoli tuntia sitten rouva Vailerille. Sopiiko tämä? liittyen näihin maksuviivästyksiin. Tämä sopii Vailerille, eli meillä on puoli tuntia aikaa, Rova Vailer. Sillä koordinaattorit tulevat sitten kuudelta. Niin. No niin, ja hiljaisuutta siis vähän tänne. Tämä sali on aika pieni, eli täällä ei nyt voida sietää paljon taustamelua. Rova Weiler, meillä on vain puoli tuntia aikaa näihin tärkeisiin asioihin. Olkaa hyvä. Auch die Koordination, dass wir das jetzt doch noch... Niin, kiitoksia. Tämä täytyy tietenkin vähällä byrokratialla hoitaa. Tässä nyt puoli tuntia on aikaa ja aika on hyvin tärkeä, koska meidän täytyy käsitellä tarkistuksia, jotta kaikki ryhmät voivat sitten ensi viikolla alkaa niitä tehdä. Tätä asiaa on jo seurattu marraskuusta asti ja ne, jotka ovat olleet mukana, aavistavat jo, mihin suuntaan minun tarkistukseni ovat menossa. Tämä on hyvin näkyvää, tämä työ. Minä olen keskittynyt olennaiseen ja nyt aion tehdä tämän samalla tavalla. Ensinnäkin kuulemiset, asiantuntijoiden kuulemiset ja kansallisten parlamentin kanssa keskustelut ja valiokunnan keskustelut ja myöskin liittojen kanssa yhdessä toimimamme, käymämme keskustelut osoittavat, että kaikkia täytyy kohdella tasapain, tasapuolisesti. Ja näin olenkin tehnyt. Ja sitten toinen asia on se, että me olemme kaikki olleet sitä mieltä, että 5 prosenttia 5 prosentin taso on liian korkea ja olen ehdottanut 2 prosenttia, siis silloin kun mennään 30 päivän yli. Ja yhtäkin prosenttia täällä on väläytelty, mutta 20, 2 prosenttia on se taso, mistä aloitamme, ei yhdestä tai puolesta prosentista. Eli silloin tämä korvauksen taso olisi tällä tasolla. Sitten perustoimeentuloon liittyvät asiat, artiklat 17 ja 18. Nämäkin ne kuuluvat tähän direktiiviin ja näissä artikloissa olen ottanut huomioon sen, mitä kaikki odottavat ja missä minua on kannustettu, eli että kaikkia koskevat samat säännöt. Se on täällä tekstissä eikä se ole johdanto-osassa ja minä toivon, että tämä menee nyt sitten eh, täysistuntoonkin, koska asia on tärkeä. Viivästyskorko on asia, että viime kerralla komissio sanoi, että yli 10 000 jälkeen sovellettaisiin yhden prosentin tasoa Ja minä olen ottanut toisaalta sitten 100 euron määrän tänne mukaan. Mitä tulee sairaaloihin, olemme miettineet, miten tämä toimisi julkisella sektorilla. Ja julkiset yleiset sairaalat, ne saisivat vähän enemmän joustoa. Täällä olisi mm, määräaikana 60 päivää ja se onkin ainoa ainoa poikkeus, koska muuten käytettäisiin 30 päivän määräaikaa. Eräissä erittäin hyvin perustelluissa erityistapauksissa voidaan mennä ainoastaan pitempiin määräaikoihin. 60 päivää Saksassa on hyvin monia sairaaloita ja myöskin muissa maissa, jotka maksavat täsmällisesti, mutta Euroopassa on myös sellaisia tahoja, joissa määräajat ovat paljon pitempiä. Näitä pitäisi saada lähennettyä toisiinsa ja siksi minä olen tämän ehdotukseni tehnyt. Brittien esimerkki tässä eh, on tietystä positiivista käyttäytymisestä kysymys siis brittijärjestelmässä, joka on kiinnostava. Ja siinä on kysymys nimenomaan siitä, että eh, säännöstä, että voidaan tarkistaa, kuka ilmoittautuu, jotta tähän positiiviseen mainontaan päästään mukaan. Ja sitten asiat täytyy myös tarkistaa. Jäsenvaltioiden ei tarvitse tätä tehdä, mutta niiden pitäisi tämä tehdä. Minä olen tietenkin ottanut huomioon myöskin kuntien huolet. Erittäin vaikeita kysymyksiä tässä on, jossa aina ei lainsäädäntöä ole. Sitten erätahot olisivat halunneet vielä kiristää lakimääräyksiä ja ottaa kuluttajat huomioon. Ja nyt minun täytyy tässä kertoa, että tässä hyvin laajassa kentässä minä jouduin oman reittini määrittelemään. Minä olen ottanut kuntien huolet mukaan, mutta myöskin komission Eh, tiukan näkemyksen 5 prosentista heti sen jälkeen, kun 31 päivää on kulunut. Me saamme pari kohtaa vielä oikeusasiain valiokunnalta. Ja niiden muutosten eh, myötä tästä direktiivistä tulee selkeästi parempi kuin vuoden 2000 direktiivi. Ja nyt minä toivon, että tarkistuksetkin ovat sen suuntaisia, että ne vahvistavat maksukykyä ja silloin annamme myös markkinoille, eh, markkinoille mahdollisuuden toimia. Thank you very much, uh, Barbara Weiler. Um, now, this... Kiitos, Rova Weiler. Katsotaanpa sitten, kuka haluaa vastata tähän, ehkä herra Schwab koska herra Hensling ei ole täällä. Ja sitten herra Kreutzmann, hän on täällä. Muutkin ovat täällä. Je Jong taitaa olla lähtenyt. No niin, otetaan sitten lyhyet vastineet ja muistutan todella, että meillä on vähän aikaa. Meillä on myöskin neuvoston edustaja täällä ja en ole varma, onko herra Mykman tai joku muu komissiosta täällä. Jaa, olettekin siellä tällä kertaa. Jos meillä on aikaa, niin pyydämme myöskin teitä kommentoimaan jotakin noita seikkoja. Mutta aloitetaan herra Schwabilta. Ähm, ich darf zunächst mal im Namen unserer Schattenberichterstatterin äh, Margot Schatter-Hanslik äh, für die gute Zusammenarbeit. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä, Rova Weilerli. Niin, pari kohtaa tästä haluaisin ottaa vielä esille. Näin yleensä Rouva Weilerin ehdotus on aivan oikean suuntainen. Pitäisi, toiset haluavat vähän kirjaimpia määräyksiä ja toiset haluavat sitten toiseen suuntaan mennä ja tästä pitää päästä sopuun. Meidän mielestämme on hyvin tärkeää se, että kaikki markkinoilla toimijat saavat samanlaisen kohtelun. Ja täällä puhuttiin sairaaloista ja on hyvin vaikeaa erotella joskus yksityiset ja julkiset sairaalat sillä tavalla, että mitä järjestelmiä niihin sovellettaisiin. Meidän täytyy muistaa, että tasaveroinen samanlainen kohtelu noin yleisesti olisi voimassa. Toinen asia sitten on, että uskomme, että vaikutusten arvioissa komissio on toiminut hyvin se, että kun on sopimusosapuolet kysymyksessä, niin silloin täytyy, täytyy tähän asiaan puuttua näihin maksuaikoihin, koska, koska meidän mielestämme 30 päivää olisi sellainen määrä aika, jonka jälkeen eh, ryhdyttäisiin toimimaan. 30 päivää ja 30 päivää siis ensin alkaisi sakkokorkojuosta ja sitten vielä toiset 30 päivää ja kaikkein maksimissaan tämä voisi olla siis 60 päivää. 10 päivän määräaika täällä. Ainoa, mikä direktiivissä vuodelta 2000 on tänne jäänyt, on, että tällä välillä 4-5 maata on tehnyt omaan lainsäädäntöönsä tällaiset 30 päivän rajoitukset. Kansalliset perinteiset toimintatavat, meidän pitäisi kaikki muuttaa, jos, jos tätä käymme muuttamaan. Minun mielestäni 30 päivää on hyvä, paitsi aivan äärimmäistapauksissa. No toinen asia on sitten sairaalat. Ymmärrän, että on vähän mm, epämukava olo tästä. En ole hyvin mm, mitenkään ihastunut tilanteeseen, joka valitsee Etelä- ja eh, Itä-Euroopassa, eh, jotka halusivat siis sairaaloille lisää liikkumavaraa. kun nämä tavaran toimitukset ovat kyseessä, ne voivat olla lääkkeitä, niin tässähän on monia tahoja, esimerkiksi sosiaalipalvelut ovat maksajia ja on myös tällaisia valtion tukiaisia ja, ja ikään kuin varat tulevat muista lähteistä. Siitä täytyy vielä puhua. Sitten Tämä on sellainen asia, että PK-yritykset halusivat, että sisämarkkinoilla maksuajat tulisivat paremmiksi. Ja siksi meidän onkin mietittävä, kuinka voimme PK-yrityksiä auttaa. Ja tässä on siis komission ehdotus alun perin siitä syystä tehty. Kiitos. Well, thank you very much indeed. I think we, we're clearly... Kiitokset. Mielestäni etenemme oikein selvästi ja hyvin tässä. Ja tässä on ihan järkeviä kompromisseja ja edistysaskeleita tulossa. Ihan vain haluan muistuttaa kaikkia teitä, että toinen päivä maaliskuuta kello 12 määräaikatarkastusten jättämiselle. Kiitokset Rova Feiler tästä työstä. Ennen kuin päätän tämän kokouksen pari ilmoitusta vielä virallisesti. Ensinnäkin, mitä tulee Trafskoskin maaloitemietintöön Euroopan talousalueesta ja äh, Sveitsistä ja sisämarkkinoiden toteuttamisen äh, esteistä. Koordinaattorit ovat keskusteluissaan päättäneet, että aikataulua pidennetään ja äh, seuraava keskustelu käydään 8. päivä huhtikuuta